Yksi puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan tulos, kollegat. Suuri osa salista äänestä ollenkaan. Ollaan loppusuoralla. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Se on hylätty. Alkuperäinen teksti jo, osa kappale Q puolesta vastaan. Tyhjiä, hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? Voidaan se tarkistaa. Tulos. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelen. Johdatuskappale r tekstissä kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Johdatuskappale s teksti puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Johdatuskappale V. Nimenuutäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Nimenhuutoäänestyksenä joudutaan kappaleesta X. Äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty kahden äänen erolla. Ennen loppuäänestystä voisinko kollegat pyytää ne, jotka eivät osallistu äänestysselityksiin, voisitteko lähteä täysistuntosalista, niin voidaan sitten järjestäytyneessä muodossa mennä äänestysselitykseen. Joten nyt päätöslauselma kokonaisuudessaan minuutin äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätöslauselma on hyväksytty. Onnittelut. Ja minuutin päästä jatkamme äänestysselityksillä. Jälleen kerran ne, jotka eivät osallistu siihen, lähtekää järjestäytyneesti täysistuntosalista. Colleagues, we now come to the explanation. Kollegat, sitten äänestysselitykset. Ensimmäisenä herra Van de Kampin mietintö autonominen ajoneuvo. Ensimmäisenä minuutin puheenvuoro, Rova Maijo. Thank you, Mr. President. Kiitokset puhemies. Olen tyytyväinen tähän mietintöön. Viime viikolla sain Mayer Pyydän teitä aloittamaan kohta uudelleen. Rova Majer, pahoittelen, saatte puheenvuoron ja voitte aloittaa alusta. Mutta kollegat, voisinko vielä kerran pyytää, lähtekää täysistuntosalista hiljaisesti. Nyt ei ollenkaan kuule puhujaa. Rova Majer, aloittakaa alusta. Minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Um, I... Kiitokset. Olen tyytyväinen tähän mietintöön. Minä sain omassa vaalipiirissäni käydä vierailulla autonomisissa ajoneuvoisiin. Siellä on investoitu ja näin voidaan käyttää autonomisia ajoneuvoja ja tämä on tulevaisuuden teknologiaa. Me voimme istua autoissamme rentoutuneina, auto ajaa meidät turvallisesti perille, ei aiheudu ruuhkia eikä onnettomuuksia. Näin kaikki viestivät toistensa kanssa nämä ajoneuvot. Ajoneuvojen täytyy toki puhua samaa kieltä, ei tarvita tulkkausta e- eikä kuunteluluuleja. Teollisuus tekee tässä eteenpäin työtä, mutta unionin täytyy osallistua tähän ja toivon, että komissio tarjoaisi sääntelykehyksen jotta voitaisiin automaattiset, automaattiset ajoneuvot saada yhdistettyä toisiinsa. One minute. Kiitos, että herra Messerschmidt minuutti. Tack formen. Jag ska avstå fra at den bemärkning att EU all. Kiitoksia puhemies. Toteaisin, että Euroopan unioni on ollut ikään kuin ilman kuljettajaa ja ajoneuvo pitkän aikaa. Amerikan teollisuutta voidaan kiittää seikosta, joka helpottaa elämäämme Euroopassa, mutta tämä tietenkin edellyttää sääntelyä Euroopan puolella. Heittäydymme tähän mukaan, emme oikein tiedä millaisia nämä ohjelmat tulevat olemaan ja millaista, millaisia koneita käytetään. Tämä on aikamoista kehitystä. On, mielestäni on hienoa ajatella tulevaisuutta, jossa voidaan lukea sanomaa lehteä samalla kun ajellaan autolla tuolla ympäriinsä, mutta on katsottava mitä on tapahtunut amerikkalaisissa testauksissa. Joitakin onnettomuuksia on tapahtunut. Kyllä meidän pitää hieman vielä jarruttaa. Kiitos seuraavana herra Storjevski, minuutti. Muistutan parlamenttikeskustelusta autonomisista aseista. Nyt puhutaan sitten seuraavasta järjestelystä, johon ei koske oikeudellista sääntelyä. Ja kun tarkastelee aikataulua ja mietintöä, niin äh, pelkään, että emme ole ajoissa tässäkään. Mietintö sai hyvän vastaanoton ja on toive, että että vuosi 2020 on se aika, jolloin seuraava parlamentti ehtii saada aikaan oikeudelliset säännöt, joilla voidaan suojella meitä kielteisiltä vaikutuksilta teknologian kehityksessä. Kiitos. Indeed, uh, uh next to speak for one minute. Seuraavaksi minuutti, herra Howard. Howard. Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen tähän mietintöön ja siihen Jurovan laajaan lähestymistapaan jos mietimme tuota oikeudellista puitteistoa, tarvitaan taloudellista tukea kehittyneille teknologille ja täytyy miettiä taloudellis-yhteiskunnallisia mm, merkityksiä kuljettajien kannalta. Tiedetään, miten teknologiaa voidaan muokata ja tämä on täysin mahdollista päästä tällaisen ajoneuvoluokkaan teknologiayritykset, kuten Google, Amazon ja Uber, edistävät tätä teknologiaa ja tällä on kuitenkin yhteiskunnallisia syvällisempiä merkityksiä. Ja tässä on vielä neljäs pilari, eli miten julkisessa mielipiteessä hyväksytään nämä. On vaan hyväksymässä tällaiset ajoneuvot, ja tässä myös lentokoneet ovat tästä jo esimerkkinä, mutta ajoneuvo on ihmisen riippumattomuuden esimerkki ja poliitikkojen täytyy vastata tähän kysymykseen tulevaisuudessa. Voiko edelleen ajaa omaa autoa niin siihen, sinne minne haluaa? Kiitos seuraavana. Herra Scheinfeld, minuutti. Kiitos puhemies Viime aikoina olemme voineet huomata hyvin dynaamisen digitalisaation kehityksen, ei, ja sitä ei voida kääntää takaisinpäin. Eli jos tunnustetaan tämä, niin Euroopan pitäisi olla johtoasemassa uusien teknologioiden käyttöönotossa. Mutta jotta näin kävisi, niin tarvitaan tietysti myös määrättyjä investointeja, erityisesti tieinfrastruktuuriin, myöskin niin, että liitetään yhteen eurooppalaiset tiet. Tarvitaan myös asianmukaista sääntelyä, joka, jotka koskee esimerkiksi törmäystilanteita, kolaritilanteita, kenellä silloin on vastuu. Ja tietysti tekoäly, asianmukainen sääntö ovat tärkeitä kysymyksiä, ne ovat erityisen tärkeitä tällä alueella esimerkiksi sen vuoksi, että voidaan poistaa yhteiskunnassa valitsevat pelot tämän kaltaisesta sivilisaatiomme kehityksestä. Kiitos. Seuraavana rouva Kluun minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen oikein tyytyväinen tähän mietintöön. On erittäin tärkeää, että puutumme näihin asioihin, jotka liittyvät tämän, tähän kehityskulkuun ja mitä hyötyjä ja mitä haittoja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämistä on. Tässä on myös eh, digitaaliset markkinat tulossa 2020 ja tämän tyyppiset eh, ajoneuvot eh, tulevat lisääntymään, mikäli ennustuksiin on uskominen, mutta täällä on paljon ongelmia, joihin on puututtava, mikäli haluamme, että kuluttajat luottavat tähän asiaan turvallisuus ja turvaavat näitä asioita. Tietenkin henkilöiden turvallisuus ja ajoneuvojen tekniset standardit ovat tärkeitä Operaattorin vastuu, kysymykset, kuka on vastuussa. Sitten myös eettiset kysymykset on huomioitava. Jos haluamme päästä eteenpäin tällä alalla, on todella paljon kysymyksiä, jotka on esitettävä tässä talossa ja kansallisissa parlamenteissa niin, että saamme yleisen, yleisen hyväksynnän tälle. Minut. Kiitos, herra Polchak. Minuutti. Slova, já jsem tuto podpořil svého kolegy Tuin tätä mietintöä, koska uskon, että todellakin se kattaa kaikki asiaan kuuluvat osa-alueet. Olisi vaikea määritellä tätä aihetta, koska siihen liittyy ympäristö, talous, innovaatiot, päästörajoitukset. Ja uskon, että sääntelyä tarvitaan alueella. Tietysti täytyy antaa myös kannusteita eurooppalaisille yhtiöille niin, että ne tukevat tätä teollisuuden ala, niin että olisimme todellakin johtoasemassa innovaatiossa. Tähän asti näin ei ole ollut. Atlantin toisen puolen ystävämme ovat olleet menestyksekkäämpiä ja turvallisuus on autonomisissa autoissa hyvin tärkeää ja tietysti myös vastuukysymys on tärkeä ja internetkyttävyys täytyy toteuttaa asianmukaisella tavalla. Olen sen puolesta, että että autojen lukumäärä ei nouse. Siis sen vuoksi täytyy ottaa myös julkinen liike huomioon. Kiitoksia, Rahanen. Thank you, Mr. Deputy. Kiitoksia, varapuhemies. Ja seuraavalla kerralla, kun olette kaupungissa, niin katsokaapa ympärillenne ja kats- la- la- laskekaa, kuinka paljon siellä on kuljettajia, bussi, taksi, Uber, muita tällaisia ammattikuljettajia. Varmaankin saatte suurimman kollektiivisen ihmisryhmän kasaan. Paljon työpaikkoja menetetään alalla. Tämä varmaankin herättää jotakin huolia tässä talossa, mutta eihän se tarkoita, että kaikki nämä ihmiset jäävät työttömä, työttömäksi, kun katsotaan ympärillemme, missä ovat kaikki entiset videovuokraajat tai a- a- ar- arkistoijat tai muut. Kyllähän teknologia muuttaa työtämme, mutta kuitenkin suurin osa ihmisistä on töissä enemmän kuin koskaan. Tämä on äh, myös tekoälyn ja modernin, modernin teknologian muutosten äh, tilanne, äh, tilanne vain paranee ja muuttuu. Katsokaa vain ympärillemme me. Onpa onni, että olemme vieläkin hengissä. Uh, that brings me to Mr. Kelly, the last speaker. Kiitos sitten viimeisenä tästä aiheesta, herra Kelly. Kiitos puhemies. Puolsin tätä mietintöä, koska uskon sen olevan erittäin merkittävä siitä syystä, että edistystä on odotettavissa ja paljon tekemistä on, jotta saamme Kiinan, Yhdysvallat ja Japanin kiinni. Ne, ovat paljon meitä edellä sekä tutkimuksessa että säännösten kehittelyssä. Teknologiaa kuljetusalalla on edustaa suurta mahdollisuutta tulevaisuuden kehityksessä kun kehitämme ajo, tieverkko, verkostoamme lennokkeja käytetään myös tavaroiden kuljetukseen ja julkinen kuljetusmuoto on myös yksi mahdollinen eurooppalaisten matkustajien ajoneuvoille. Eli muutos on aivan selvä tiedossa ja siksi meidän täytyy olla valmiita. Meidän täytyy tukea tutkimusta erityisesti seuraavassa horisonttiohjelmassa, jotta pääsemme eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Sitten mietintö, joka koskee ilman kuljettajavuokrattujen ajoneuvon käyttämistä maanteiden tavaraliikenteessä. Ensimmäisenä herra Messerschmidt minuutti arvoisa puhemies ved sidste parlamentsvalg to tusind og fjorten Kiitoksia vaaleissa maantiekuljetukset eh, olivat yksi tärkeimmistä aiheista. Kabotaasi oli sana, joka oli kaikkien kielillä. Tanskassa vaalien aikaan puhuttiin yhteistyöstä ja siitä, kuinka voidaan toimia yhdessä jäsenvaltiossa, tehdä työtä myös toisessa. Ja tämä, tästä saattoi tulla myös epäreilua kilpailua. Odotukset koskivat kuitenkin sitä, että olisimme voineet kabotaasista keskustella tässä yhteydessä. Toiset kuitenkin olivat hyvin pettyneitä, kun he huomasivat, ettei mitään tapahtunutkaan ja se, mitä tapahtui, meni väärään suuntaan. EUn hanke on aivan väärillä raiteilla. Loittelemme todellisuudesta. Herra Strojevski. 28 lokakuuta liikennevalikunnan puheenjohtaja kertoi tiedon, että neuvosto ei ole ajoissa valmis neuvotteluihin mietinnöstä. Mietintö kuitenkin hyväksyttiin, kun se lähetettiin parlamentin käsittelyyn. Mutta kun tarkistukset 28 ja 34 hyväksyttiin, niin se vaikeuttaa tilannetta. Juuri nämä kun nämä tarkistukset hylättiin, niin äh, nyt neuvoston päätös helpottuu. Nyt täytyy kovasti painostaa, että ratkaisut hyväksyttäisiin lyhyessä ajassa, koska tämä on hyvin tärkeä, hyvin tärkeän talouden sektorin kannalta Euroopassa. Kiitos, herra Scheinfeld, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Vuosikymmenten ajan olemme luoneet yhtenäisiä markkinoita, yhteismarkkinoita Eurooppaan. Ja siitä huolimatta tavaroiden palvelusten ihmisten vapaa liikkuminen on sääntelyn kohteena liiallisesti EU:ssa. Ja sääntely rajoittaa vapaata kilpailua, talouden kehittymistä ja kansalaisten vapautta myös. Rajoitetaan myös EUn integraatiota. Olen liberalisoinnin puolesta ilman autoa kuljettavien vuokratujen ajoneuvojen asiassa. Nämä ovat ratkaisuja, jotka edesauttavat ei pelkästään liikenteen kehitystä Euroopassa, vaan myös talouden kehittymistä. Siitä saadaan työpaikkoja ja hyvinvointia kansalaisillemme. Haluaisin muuten painottaa, että vastustan myös rajoituksia, jotka tulevat liikkuvuuspaketista, josta olemme äskettäin keskustelleet Brysselissä ja Strasbourgissa. Kiitos. Herra Hänän on lähtenyt täysin salista huomaan, joten mennään seuraavaan mietintöön sukupuolten tasa-arvosta ja siitä puhuu herra Hänen. Kiitos usean otteeseen parlamentissa on tehty erinäisiä julkilausumia sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kerta toisensa jälkeen joudumme havaitsemaan, että tilanne ei etene kovinkaan nopeasti. Tanskassa meidän parlamenttimme johtaja puhemies. Meillä on komission jäsenemme ja hallituksen pääministeri ja kuningatarkin ovat Äh, kaikki naisia Tanskassa, äh, mutta täällä meillä kaikissa toimielimissä, keskuspankissa, kaikkialla on pelkkiä miehiä. Voitaisiin kuvitella, että tässä mietinnössä nimenomaan tähän kiinnitettäisiin erityisesti huomiota, mutta ei suinkaan, vaan tässä puhutaan tasa-arvon kannalta neutraalista, sukupuolten kannalta neutraalista kielen käytöstä ja erilaisesta stereotypioinnista ja niin poispäin, kaikenlaisesta hölynpölyistä. Se on ikävä. Kiitos. Mietintö koskee tasa-arvon valtavirtaistamista Euroopassa ja kohdassa 15 vedotaan sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön. Ohjeissa on outoja kielenkäyttöohjeita liittyen tasa-arvoon eräänlainen outous on tässä tyytyväisyys siitä, että 2008 julkaistut ojat samalla otsikolla. Täytyy muistuttaa, että se poistui aika nopeasti, koska ehdotuksia pidettiin monissa maissa absurdeina. Jorantakappaleen U kanssa en ole myöskään samaa mieltä, että HLBT-ihmisten ovat havaittavassa asemassa ja heidän äänensä on heikko. Mielestäni on päinvastoin. Sen vuoksi äänestin tätä mietintöä vastaan. Uh, uh, Kiitos, Rouva Krupa, minuutti. Kiitos. Äänestin mietintöä vastaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa Euroopan parlamentissa. Ei sen vuoksi, että olisin tasa-arvoa vastaan, vaan kun siinä luonnonoikeuden vastaisesti käsitellään tasa-arvoa. AD-kohdassa todetaan, että tasa-arvon näkökulma vaatii erityiskykyä ja tietoa. Sen vuoksi kannattaa muistaa, että fysiologiansa ja psyykkensä mukaisesti nainen on erilainen kuin mies. Hänellä on muun muassa kyky odottaa lasta, lapsi, joka vaatii hoivaa, mikä aiheuttaa sitten äidin suuren merkityksen lapsen kehityksessä. Jos kohdellaan äh, naisia kuten miehiä, niin se vaikuttaa demokratian kehitykseen ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamiseen. Naisten täytyy kasvattaa lapsensa kutsumuksensa mukaan. Uh, Kiitos, Rova Vishnevska, minuutti. Kiitos, puhemies, hyvät kuulijat. Äänestin tätä mietintöä vastaan sen vuoksi, että siinä on sellaista sisältöä, jonka kanssa en voi olla samaa mieltä. Kannattaa painottaa sitä, että meidän täytyy ryhtyä kaikkiin toimiin, jotta voisimme torjua seksuaalista häirintää. Siitä varmaan kaikki olemme samaa mieltä, olemme häirintää, seksuaalista häirintää vastaan, olemme väkivaltaa vastaan. Harmi, että mietintöön otetaan äh, vasemmistoideologiaa mukaan, joka liittyy sukupuolen vaihdokseen HLBT-oikeuksiin. Ehdotetaan myös sitä, että otetaan käyttöön sukupuolineutraalia kielenkäyttöä. Eli nyt ollaan tultu äärirajoille, koska vasemmistolaiset piirit haluavat äh, puuttua jo kielenkäytön tasolle. Tämä on sellainen suunta, jota ei voida ollenkaan hyväksyä. Naiset ovat älykkäitä, he tarvitsevat sääntelyä tai tasa-arvoasioita täytyy sääntää. Puhemies keskeyttää teitä loppui aika sitten. Edustaja Skripe, minuutti. Kiitos puhemies se, mitä tarkoittaa sukupuolten tasa-arvo, se oikeastaan on muuttunut siitä lähtien, kun sitä ensimmäistä kertaa käytettiin tässä talossa. Aluksi puhuttiin palkkaeroista ja naisten tekemästä työstä. Ei, tämä on epätasa-arvon kysymys, joka täytyy ratkoa. Meidän täytyy myös nähdä se, että naiset miehet ajattelevat eri tavalla, voivat osallistua eh, työn elämään, politiikkaan, eh, yrityselämään aivan eri tavalla. Aika usein kuitenkin liike-elämässä ja politiikassa on eh, miehiä, siksi täälläkin on paljon enemmän miehiä, koska miehet eivät pelkää näkyä. Ja tässä täytyisi kuitenkin antaa enemmän vahvuutta myös naisille. Me olemme nyt kuitenkin kiinnittäneet huomiota eri asioihin, olemme miettineet sitä, miten naiset voisivat tulla edustetuiksi eri toimielimissä. Meidän, me emme kuitenkaan voi sitä tällä tavalla käskemällä muuttaa. Meidän täytyy kunnioittaa heitä, mutta pitäisi puhua enemmän myös perheen ja työelämän yhdistämisestä. Ilmeisesti Räänhän ei ole tullut takaisin, joten viimeisenä puhuu herra Keli tästä asiasta. I voted in of this report. Äänestin tämän mietinnön puolesta. Tämä on tärkeä viesti. Kaiken tyyppinen syrjintä on sietämätöntä Euroopan parlamentissa sukupuolten tasa-arvo, jos ei sitä voida varmistaa toimielimissämme, kuinka se onnistuu yhteiskunnissa. Viimeisinä kahtena vuonna on tapahtunut edistystä nyt ennen Euroopan vaaleja on hyvä aika katsoa, missä vielä voidaan asiaa parantaa. Yksi merkittävimmistä parlamentin toimista hiljattain koski sitä, että otettiin käyttöön koulutusjärjestelmä erityisesti parlamentin jäsenille henkilökunnalle. Olen käynyt tämän koulutuksen ja mielestäni se oli jo kannatettavaa. Haluaisin kehottaa kaikkia kollegoita osallistumaan. On varmistettava, että sukupuolten tasa-arvo tulee olemaan aina eturintamassa tekemisissä täällä parlamentissa. Kiitos. Sitten pääsemme Brian Heisin mietintöön arvio EUn talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa. Ensimmäisenä puhuu herra Strujevski minuutti. Euroopan unionin budjetti epäilemättä on olennainen julkisen sektorin kannalta. En haluaisi, että sen unionin vaikutus laajenisi, mutta sen sijaan on olennaista, että sillä voitaisiin reagoida itse EUn tilanteessa esiin tuleviin uusiin haasteisiin. Näin ei ole jo 2007 vuonna mietinnössä, jossa kuvattiin mahdollisia vaikutuksia siitä, että uudistetaan talouksia jäsenvaltiossa, niin budjetin vaikutus oli siinä kriittisessä asemassa. Nyt on vielä huonompi tilanne. Painotan että mietinnössä kuvataan hallinnon uudistamista, joka ei ole johdonmukaista, joka ei, jolla ei ole kunnallista vaikutusta se olennaisiin asioihin. Haluan, kiinnitän tähän huomiota, koska samaan aikaan painotetaan koko ajan, että täytyy koordinoida monia hankkeita. Siitäkin on puutteita, kuten myös niin, että keskitytään täsmällisemmin kohesiopolitiikkaan EUn yhteydessä. Kiitos. Sitten Robin Riadi minuutti. Kiitos puhemies. Brian Hayes on laatinut tämän mietinnön ja tässä pyydetään, että kiinnitettäisiin huomiota siihen, että naiset olisivat mukana julkishallinnossa. Meillä ei kuitenkaan ole varaa puuttua kansalliseen toimivaltaan näissä asioissa. Komissio on käyttänyt unionin talousarviota vaikutuksensa kasvattamiseen, mutta ei sillä ole minkäänlaista valtaa kansalliseen päätöksentekoon, joten tässä täytyisi antaa laillista kannustetta uudistuksia toteuttamaan. Tässä on kyse 25 miljardista eurosta seuraavaan kaudelle. Irlannissa me pelkäämme, että nämä komission esittämät muutokset hyväksyttäisiin ja tässä sitten vähennetään maksuja sosiaalipolitiikassa ja niin poispäin. Me, jos me saamme, annamme entistä enemmän valtaa ja prioriteettia komission suuntaan, niin menetämme sen kansalliselta tasolta. Kiitos, herra Polchak, minuutti. Tuin tätä mietintöä, vaikka olen tietoinen siitä, että meidän näkymämme lyödä syner- luoda synergiaa ja motivaatiota on, on vähän heikko. Me haluamme laadukkaan julkisen sektorin. Täällä on tiettyjä etuja, joita Euroopan unionin on puolustettava. Toivon, että voimme toimia niin, että Euroopan kansalaiset voivat selvittää digitaalisesta suuremmasta osasta hallinnollisia toimia. Tarvitsemme tiettyjä tietoja kansalaisina ja usein ne löydämme sähköisesti sähköisen hallinnon kautta. Uskon, että tämän tyyppisessä politiikassa meidän on tehostettava julkista sektoria ja annettava sille riittävä budjetti. Siksi on hyvin tärkeää mielestäni eh, tämän mietintön mukaan siihen pyrkiä. Uskon, että jäsenvaltioiden on tähän investoitava niin, että, että julkinen sektori olisi laadukas kaikille. Kiitos sitten. Herra Gsybin mietintö uskon ja vakaumuksen vapautta on ulkopuolella edistävää EUn erityislähestiläistä koskevat EUn suuntaviivat ja toimeksianto. Ensimmäisenä herra Piotrowski minuutti Zgadzam się z zapisem sprawozdania w którym mowa o... Mietinnössä puhutaan siitä, että uskon ja vapaamuksen vapaus ovat universaalia ihmisoikeuksia. Kohdassa kaksi Euroopan parlamentti ilmaisee syvän huolestuneisuutensa siitä, että viime vuosina on kasvanut uskonnonvapautta koskevien rikkomusten määrä ja uskovien ihmisten vainoamisen määrä. Asia Bibi mainitaan kohdassa 13. Siellä vedotaan Pakistanin viranomaisiin hänen turvallisuutensa takaamiseksi. Erityislähettilään tehtävänä pitäisi olla myös huoli siitä, että kohdellaan oikeudenmukaisesti erityisesti kristittyjä. Sana kristityt ei esine missään mietinnön kohdassa suoraan, ja se on kuitenkin vainotun ryhmä maailmassa. Sen vuoksi äänestin tyhjää tässä raportissa. Kiitos. Seuraavana minuutti, herra Jurek. Puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, mietinnössä, äh, mietinnöstä siteeraan. Valtion ja kirkon äh, erottaminen on periaate kaikkialla maailmassa ja Euroopassa. Se on yksinkertaistamista populistinen teesi. Se ei ole yksinkertaisesti totta. puolessa esimerkiksi periaatteita on keskinen autonomia, valtio, kirkko, riippumattomuus valtiollisten ja henkisten johtajien välillä. Ja sitten myös yhteistoiminta valtion ja kirkon välillä kaikkien hyväksi ja ihmisten hyväksi. Miten se pitäisi ottaa huomioon? Että tämä erottamisteesi iskulause on ollut usein ihmisoikeusloukkausten perusteena, ei pelkästään kommunistisissa maissa, vaan myös äh, vallankumouksen jälkeisessä Ranskassa tai Meksikossa. Nämä ovat asioita, jotta ei saa unohtaa. Kielellisillä täsmennyksillä on valtava vaikutus, joten reagoidaan tällaisen ideologian salakuljettamiseen, joka kohdistuu näin kristittyihin Euroopassa. Seuraavaksi minuutti, herra Sosnius. Mietintö alkaa epätotuudella, että kaikkialla maailmassa olisi kirkon ja valtion noudattaminen periaatteena. Kuulitte juuri, että anglikanen kirkko esimerkiksi on isossa Britanniassa, on myös protestanttisia kirkkoja, joilla on tiukempi tai vähemmän tiukempi yhteys valtioon. Vatikaanivaltio, siis ihan höpöhän tämä. No sen lisäksi mietintö ei koske suurilta osin otsikkoa. Kun puhutaan vainotuista ihmisistä, niin naiset, seksuaalinen orientoituminen, naisten vainoaminen, kyllä, mutta ei kristittyjä. Tehdään näin, jotta vain nä- voidaan näyttää, että EU-ssa tuhatvuotinen kristillinen kirkko ei olisi mitään erityistä. En tiedä, että onko PSL-puolue nyt ylpeä siitä, mitä jäsen Gzyp tässä kirjoittaa. Herra Skripek, minuutti. Eh, Kiitokset puhemies. Uskon, että ihmisoikeuksien eh, yleismaailmallisen julkilausuman jälkeen on ikävää, että näitä oikeuksia ei ole tarjottu, uskonnonvapautta ei ole, ei muutakaan vapautta. Tämä ei liity pelkästään kristittyihin, vaan muihinkin vähemmistöihin, erityisesti Lähi-idässä. Eli meidän täytyy muistaa, että nämä voivat kovasti auttaa uskonnonvapauden edistämisessä. Monet henkilöt ovat kuitenkin tulleet murhatuiksi, koska he ovat halunneet uskoa siihen, mihin ovat uskoneet, tai jos he ovat päättäneet olla uskomatta yhtään mihinkään. Ja minun, minun mielestäni tuo äh, Asia Bibin äh, vapaus on hyvin merkittävää. Hän on Pakistanista lähtenyt pakoon, hän on paossa edelleenkin, mutta monet muutkin ihmiset odottavat Jumalan pilkkaa tuomioita kautta maailman. Tässä mainitaan myös erinäiset vapauden vastustuslinjat eri maissa. Sitten viimeinen mietintö, sukupuolten tasa-arvo ja e veropolitiikka. Ensimmäisenä minuutin ajan Rova Meyer. Kiitoksia puhemies. Täällä on vähän hiljaisempaa, niin että olen oikein tyytyväinen tähän mietintöön ja, ja, ja näihin hygienituotteiden hintakysymykseen. Naiset käyttävät valtavasti kuukautissuojia vuosittain, paljon rahaa siihen. Sitä ei voida estää näin käy joka kuukausi. Elämme yhteiskunnassa, johon liittyy kuitenkin kuukautis mm, köyhyys ja sitä koskeva häpeä. Jotkut tytöt eivät näiden takia käydessä koulussa. Tällainen kuukausittainen tapahtuma on edelleen liian peiteltyä. Meidän pitäisi mennä pidemmälle. Haluaisin vedota Euroopan hallituksen niin, että rahoitettaisiin ilmaisia kuukautissuojia kaikissa julkisissa rakennuksissa näin, että siteitä ja tamponeja olisi saatavilla. Floor goes to Mr. Piotrowski. Seuraavaksi herra Piotrowski. Kiitos. Ryhmämme ECR äänesti mietintöä vastaan. Meidän mielestämme siellä esitetään väärin nykyistä verotuspolitiikkaa jäsenvaltioissa. Pidetään sitä syrjivänä. Kohdassa yksi puhutaan miesmäisen mallin torjumisesta perheasiassa. Kohdassa kuusi vaaditaan kaikkien menojen eliminoimista, jotka perustuvat yhteisiin tuloihin. Olen myös vähemmistön kannalla, kun kritisoidaan mietintöä siinä, kun siellä puolustetaan valinnanvapautta verotusasioissa. Näiden kaikkien varauksien varaamien vuoksi äänestimme vastaan. Rova Krupa minuutti. Kiitos äänestäjien mietintöä vastaan sukupuolten tasa-arvossa eh, EUn veropolitiikassa, huolimatta siitä, että Puolan periaatetta sama palkka samasta työstä ja olen tasa-arvon kannalla ja kaikenlaisen syrjinnän torjumisessa. Mutta veropolitiikassa ei voida perheiden valinnanvapautta rajoittaa. Veropolitiikka, joka pyrkii yksilökohtaiseen verotukseen, ovat perhevastauksia, subsidiariteetti ja oikeasuhtaisuuden vastausta. Ja siellä loukataan myös ihmisoikeuksia, erityisesti naisten oikeuksia toteuttaa oikeudenmukaisuutta useimmille perheille äidille perhe, perheen kasvattaminen on itsensä toteuttamisen ylin muoto. Naisten syrjintä pitämällä heitä työvoimana ei ole eettistä ja se on luonnonoikeudenmukaisen naisen roolin vastaista. Yes, for one minute. Herra Sosnius, minuutti. Jälleen kerran mietintö, joka koskee tätä tasa-arvoa pakkomielettä. Täällä huomataan, että puhutaan esimerkiksi kiinteistöverosta ja naisista miehistä, no mieluumminkin miehet kontrolloivat tällaista omaisuutta. No mitä sitten eilen puhuttiin siitä, että tasa on paljon enemmän naisia kuin miehiä. No ei mahda mitään, kun meidän ei haluta siellä olla. No ilmeisesti naiset eivät halua omistaa kiinteistöjä. No mitä siitä sitten? Pitääkö naiset pakottaa siihen? En ymmärrä, mitä tästä pitäisi seurata. Teorioissa vero kohdistuu samalla tavalla kaikkiin, mutta käytännössä ei. No, mutta tasa-arvohan on samat oikeudet, mutta eivät välttämättä samat vaikutukset. Jos vaikutukset ovat erilaiset, niin sitten eri sukupuolilla on erilaiset preferenssit tai mieltymykset. Nyt jos faktat eivät ole samaa mieltä teorioiden kanssa, että sukupuolet ovat samat, niin sitten yritetään pakasti muuttaa näitä faktoja. Äänestin vastaan. Kiitos, Rova Wisniewska, minuutti. Kiitos, puhemies. Hyvät kuulijat. Huolimatta siitä, että olen ollut kovasti naisten oikeuksien puolustamisessa mukana, en voinut tätä mietintöä tukea sukupuolten tasa-arvossa EU-veropolitiikassa, koska siellä on äärimmäistä vasemmistoideologiaa ja se ei ole objektivismin mukaista. Kun puhutaan siitä, että lääke olemassa olevaan epätasa-arvoon ja syrjintään voi olla se, että pakosti harmonisoidaan verojärjestelmiä jäsenvaltioissa, niin se on väärin. Esittelijöillä ei ole ollut harkintaa ja tasapuolisuutta. Sen sijaan, että puhutaan sukupuolten tasa-arvosta, niin esittelette vision eurooppalaisesta naisesta, jota laajamittaisesti syrjitään Jälleen kerran äh, tällaiset mietinnöt haittavat naisten asiaa sen sijaan, että ke- tuettaisiin heidän kehittymistään ja annettaisiin epätasa-arvon poistamiseen tilaisuus. Kiitos. Tähän päättyy esityslista tältä osin. Istunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15 iltapäivällä. Kiitos ja hyvää iltapäivän jatkoa.